Hän pyytää puheenvuoroa. Mr. Janusz Wojciechowski. Kollega Janusz Wojciechowski, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Herra puhemies, hyvät kollegat. Eilen Puolassa Udjin kaupungissa erässä työpisteessä, erässä virastossa. Wysoka Herra puhemies, hyvät kollegat, olisin sanomassa, että siis eilen Utsin kaupungissa Puolassa erään edustaja murhattiin ja herra Mark Rosak avustajani loukkaantui myös. Tämä, tämä rikos ei ole epäilyksestäkään siitä, että tämä johtuu vihasta pispuoluetta kohtaan Puolassa. Vihakampanja, jota on tätä puoluetta vastaan käyty, on johtanut tähän tragediaan. Euroopan parlamentin pitäisi tuomita voimakkaasti viha ja väkivalta, joilla ei ole sijaa Euroopan unionissa eikä eurooppalaisessa demokratiassa. Herra puhemies, minä pyytäisin, että me pidämme minuutin hiljaisuuden, että voimme osoittaa kunnioitustamme herra Marek Rojakille, joka työ paikallaan kuoli. Madame, the floor is yours. 664. Olkaa hyvä. Niin, herra puhemies. Herra puhemies, kiitoksia. Me olemme osoittaneet, miten uskottavia me voimme olla. Silloin kun minä tulin tänne, niin kävi ilmi, että täällä pitäisi allekirjoittaa tekstejä, sitten vielä hyväksyä jotain päätöslausumien tekstejä. Meidän pitäisi jollakin tavalla saada järjestystä tähän meidän talomme toimintaan. Kiitoksia. Proszę Państwa, e, przygotu... Przy... Kiitoksia, kiitoksia kovasti. Hyvät naiset ja herrat, nyt toimitamme äänestykset. Me siirrymme nyt äänestyksiin. Työjärjestyspuheenvuoro. May I, ask you to make a ruling, please? Uh, we... Herra puhemies, täällä on ilmapalloja salissa. Voitaisinkohan tarkistaa, onko tämä sallittua? Mikäli ei, niin nämä ilmavallot pitäisi poistaa salista. Meiltä kyllä löytyy kans omia ilmapalloja, jotka voisimme ensi kerralla tuoda mukaan, mikäli se on vain sallittua. Dear colleagues, we... Hyvät kollegat, me nyt äänestämme tänään erittäin tärkeästä asiasta, joka liittyy ilmeisesti teidän mielenosoituksenne täällä. Voisitteko luopua mielenosoituksesta äänestyksen asti 40 minuutin päästä? Pyydän, että näin teette. Pieni ele meidän kaikkien hyväksi. No, Yleisesti minä tuen teitä, mutta mutta ei täysistuntosalissa pyydän. Se on teidän päätöksenne. Uh, colleagues, ladies and gentlemen. Kollegat, hyvät naiset ja herrat, me aloitamme nyt äänestysten toimittamisen. Esityslistan mukaan meillä on yksinkertaisessa menettelyssä Rangelin mietintö, joka liittyy Euroopan parlamentin komissioiden suhteesta tehdyn puitesopimuksen tarkistamiseen. Tämä on tärkeä äänestys. Nyt äänestämme siitä äänet, äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Kiitoksia. Tämä on hyväksytty. Seuraavaksi esitystä mukaan meillä on äänestys herra Rangelin näistä parlamentin työjärjestyksen mukauttaminen Euroopan parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan tarkistettuun puitesopimukseen. Äänestys alkaa äänet. Tässä tarvitaan määräenemmistöä. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Selvä enemmistö on saatu. Mietintö on hyväksytty. Seuraavaksi toteaisin, että tämä on pitkän neuvottelujen tulosta Euroopan unionin komission kanssa ja haluaisin korostaa tätä ennen kaikkea, että herra Rangel esittely on tehnyt hyvää työtä, mutta myös herra Leene. Meidän nimissämme hän on johtanut neuvotteluita komission kanssa. Herra Svoboda, Wallis, Harms, Roth, Berendt, Rangel. He ovat kaikki osallistuneet näihin neuvotteluihin. Kiitos näiden neuvottelujen tuloksista. Haluaisin kiittää myös Jose Manuel Barrosoa ja Sefcovicia. Olemme olleet erittäin avoimin mielin ja tulos on erinomainen. Voimme onnitella siis molemmin puolin. Näin voimme hedelmällisesti tehdä työtä. Tämä on neuvottelujen ansiota. Ja nyt me allekirjoitamme sopimukset, herra puheenjohtaja. Lady, Lady Ashton Gunn. No. E, przystępujemy do drugiego. Seuraavaksi toimitamme äänestykset joukosta mietintöjä. Kyse on ulkosuhdehallinnosta. Esityslistan mukaan meillä on äänestys edustajien Gressel ja Rivellinin mietinnöstä. Me toimitamme äänestyksen asetusesityksen tarkistamisesta. Ensimmäinen ryhmä. Äänestämme siitä äänet puolesta, vastaan, siis puolesta, kompromissin puolesta ja vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi toimitamme äänestykseen näin tarkistetusta komission esityksestä hänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi lainsäädäntöpäätöslauselma esitys, nimenhuuto, äänestyksen äänestys alkaa. Wszyscy głosowali? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty, kuten huomaatte selvällä enemmistöllä. Haluaisin kiittää tässä rouva Gressleä ja herra Rivelliniä ja kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet neuvotteluihin. Onnittelut siis teille lämpimästi. Seuraavaksi esityslistan mukaan meillä on äänestys herra Rapkain mietinnöstä. Euroopan yhteisön virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja näiden yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelusuhteen ehtojen muuttaminen. Tässä on asetusesitys. Tässä on 42 tarkistusta tullut valiokunnasta. 42 äänestä niitä yhdessä. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestys komission esityksestä näin tarkistettuna nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi lais, päätöslausumaesitys. Nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty murskaavalla enemmistöllä onnittelut herra Rafkaille. Esittelijällemme. Kolmas mietintö vielä herrolta Gualtieria Surjaan. Esityslistan mukaan toimitamme äänestyksen näiden tekijöiden mietinnön. Se liittyy lisätalousarvioesitykseen 6 kautta 2010. Nimenomaan äänestyksen äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Kiitos. Hyväksytty tämäkin. Haluan onnitella Roy ja Surjaan. Hyvät naiset ja herrat, näin olemme päättäneet ulkosuudenhallintoon liittyvän lainsäädäntömenettelyn. Haluaisin tässä ennen kaikkea kiittää useitakin henkilöitä, jotka ovat täällä täysistuntosalissakin meidän keskuudessamme, useita edustajia. Haluan kiittää heitä heidän tekemästään työstä, korostunut vastuuta. Varsinkin valiokuntien puheenjohtaja haluan kiittää. He ovat osallistuneet, ainakin joitakin valiokuntien osalta tähän. Kiitos tästä erinomaisesta työstä, hyvät puheenjohtajat. Haluaisin kiittää henkilökohtaisesti joitakin henkilöitä, jotka ovat edustaneet parlamenttia niin neuvotteluissa kuin myös esittelijöinä. He ansaitsevat, että heidät nimensä mainita Elmar Brock. Tog Gualtieri, Ingeborg Gressler, Crescencio Rivellini eh, i Bernard Rapkei. Także dwaj państwa. Minä haluaisin kiittää heitä Laszlo Surjan ja Sidonia Jerzydevska ovat puolestaan hoitaneet budjettia. Haluan myös heidän nimensä mainita. Heidän työnsä on ollut valtaissa niin, että olemme saaneet aikaan hyvän lopputuloksen ulkosuuden hallinnossa. Me uskomme, että varmastikin tämä sopimus ajaa Euroopan unionin etua. Haluaisimme kiittää heitä kaikkia, mutta Lady Ashtonia haluamme myös kiittää ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet neuvotteluihin. Toisin sanoen kiitokset myös neuvostolle, myös lähettiläs Kristoffersenille kiitokset, joka on osallistunut neuvotteluun. Ja nyt voimme osoittaa myös suosiota heille. Where is, where is Ah, niin olen tässä valmistanut jotakin kukkiakin Lady Ashtonille, mutta hän ei ole läsnä. As, as usual, as usual. Kuten tavallista, on syytä odottaa naisia. So, I didn't expect. En tätä kyllä odottanut, mutta tähänkin täytyy olla valmistautunut, kuten olemmekin miehiä. Prepared for everything.